Das Protokoll und die Pöytäkirja hyväksytty tekstistä 12. syyskuuta pidetystä istunnosta ovat käytettävissä. Onko vastaväitteitä huomautettavaa? Näin ollen tämän istunnon päivän pöytäkirja on tullut hyväksytyksi. Oikeusasianvaliokunta on kokouksessa 17. syyskuuta.